So, liebe Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Istunto jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat nyt saatavilla. Onko tähän jotakin sanottavaa? Ei näitä olevan, joten pöytäkirja on näin ollen hyväksytty. Esityslistan ensimmäinen kohta on keskustelu.